Elnök. Képviselőtársaim, folytatjuk az ülést. Niin, arvoisat parlamentin jäsenet, täysistunto jatkuu. Pyytäisin nyt kaikkia istumaan paikoillenne. Az e képviselőcsoportnak volt egy kérése. EFDD-ryhmällä oli vaatimus. Please uh, use your micro. Käyttäkää mikrofoni. People shouted me shut up, which was the, or the niin minullehan täällä aiemmin huudettiin, että suu kiinni. Eräs ukippilainen täällä